Cari colleghi. Hyvät ystävät, hyvät kollegat. Minulla on suuri kunnia toivottaa tervetulleeksi tämän päivän täysistuntoon Saksan liitotasavallan presidentti. Hyvä presidentti, haluan kiittää teitä, että saavuitte tänne paikan päälle. Tämä on suuri kunnia, että olette valinneet toiseksi vierailuksenne Euroopan parlamentin Par- Pariisin jälkeen. Viime viikolla kävitte Pariisissa. Ja vain kolme viikkoa, siis 9. maaliskuuta teidän valintanne jälkeen, teidän virkaan astumisen jälkeen olette tulleet tänne. Tämä osoittaa, mikä merkitys Euroopalla on teille te olette pyytäneet enemmän rohkeutta, että Eurooppa on rohkeampi, on vapaampi, jossa kaikki työskentelevät rauhassa ja vauraudessa ja oikeudenmukaisuudessa. Olen vakuuttunut, että tämä rohkeus, jota te vaaditte, te löydätte myös tämän rohkeuden täältä parlamentista, meidän jäsentemme keskuudesta. hyvä presidentti, muistatte myöskin teidän sitoumuksenne, teidän maanne sitoumus Euroopalle. Se on tänään yhä tärkeämpää, kun katsotaan, että tärkeä jäsenvaltio on päättänyt irtautua unionista. Elämme vaikeita aikoja, ja niitä olemme eläneet myöskin menneisyydessäkin. Ja vain unioni on löytänyt oikean tien ja oikeat ratkaisut näistä kriiseistä ulos. Hyvä presidentti, en halua kuulla pelkästään oikeita ratkaisuja, mutta haluaisin myöskin kuulla teidän teiltä ratkaisunne parlamentille meidän yhteisessä tulevaisuudesta. Kiitokset teille, että tulitte tänne Strasbourgiin. Hyvä puhemies, hyvä Antonio, hyvät parlamentin jäsenet, hyvä parlament, äh, anteeksi, komission puheenjohtaja, hyvä Jean-Claude, hyvät naiset ja herrat. Minulle on ilo ja